Okay, everyone, hello. Let's start the voting session. For that you have to take your... No aloitetaan äänestykset. Sitä varten teidän täytyy istuutua, jos ette halua äänestää seisaltenne, ihan mitä haluatte. Mutta ottakaapa nyt äänestyskortit ainakin esiin. Ensimmäisiä varten meillä on yksi äänestys, eli äänestämme koneäänestyksenä, joten teillä täytyy olla äänestyskortit valmiina. Hyvä on. Ensimmäinen äänestys. Uusien raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästön ja polttoaineen kulutuksen seuranta ja ilmoittaminen. Äänestämme ensimmäisen käsittelyn sopimuksesta neuvoston kanssa. Koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Toinen on vastalause, joka liittyy muuntogeeniseen sokerijuurikkaaseen H71. Äänestämme tästä vastustamisesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi jälleen työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause. Erilaisten aineiden jäämien enimmäismäärän hyväksyminen tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi meillä on äh, suullinen kysymys komissiolle, kiertotalouspaketin täytäntöönpano. Vaihtoehtoja kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnalla yksilöityjen ongelmien ratkaisemiseksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme suullisesta kysymyksestä neuvostolle samasta aiheesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme toisesta suullisesta kysymyksestä komissiolle. EUn sisämarkkinoiden kuluttajien oikeuksien suojelu lemmikkieläinten laittoman kaupan kielteisiltä vaikutuksilta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Samasta aiheesta suullinen kysymys neuvostolle. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme Maaltojen mietinnöstä ekosuunnitteludirektiivin täytäntöönpano. Kompromissi 1. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 55. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 56. Puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. Kompromissi kolme puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 64 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 65 puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. 67 puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. 72 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 91 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan 91 äänestys alkaa. Vastustatteko, herra Gembrandi? Äänestättekö vastaan? Selvä. Äänestys päättyy. Herra Gerbrandin äänellä, mutta silti hyväksytty. Yhdeksänkymmentäneljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty sata puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tarkistetaan 104. Äänestys alkaa. Sataneljä. Herra Gerbrandi, mikä teidän äänestys, miten te äänestätte? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvä Margaret. Itre 6. Raukeaa. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 127 puolesta vastaan. Tarkistetaan 127. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 17. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 129 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. tehdään uudestaan 129 puolesta vastaan. No tarkistetaan, onko tämä hylätty. Äänestys alkaa. Päättyy. Oh, hyväksytty. Pyydän anteeksi. 130 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 131 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 132 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 133 ja 134 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 135 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 136 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 137 136. Äänestys alkaa. Vihreät tekevät asiat vaikeiksi tänään. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pyydän anteeksi. 137 ja 140 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. En uskalla muuten enää sanoa mitään. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 138 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 139 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 147 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Itre 8 puolesta vastaan. Tarkistetaan Itre 8. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Itre 10 puolesta vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan Itre 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Itre 11 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan Itre 11. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 159 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 13 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Päättyy. Hyväksytty. 195 vastaan se raukeaa. 196 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 198 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 199 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Itre 19 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Yksi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljä puolesta, vastaan, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Ei, herra Gerbrandilla on nyt äänestyskortti. Viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seitsemän. kaksitoista ja kolmetoista puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyvä. Tarkistetaan yhdeksän. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 11 ja 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 18 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 19 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan,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 Siinäpä se. Nyt äänestämme loppuäänestyksen. Koneäänestyksenä äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Kiitoksia oikein paljon. Now. Siirrymme eteenpäin. Seuraava esityslistan kohta kohesiopolitiikka ja kiertotalous. Tämä on oma-aloitteinen mietintö. Kompromissi yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yksitoista puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan. Tarkistetaan 21 koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 Toki, toki, hyväksytty. 48 puolesta. Vastaan. Tarstetaan 48. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 49 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Siirrymme esityslistalla eteenpäin. EUn ja Kiinan välisten suhteiden tilanne. Tarkistus 5. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 41 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys toimitetaan koneäänestyksen. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. You still have? Oh, yes. Oh, yes. It sounds long, eh? Yes. Uh, we first vote on common provision, this, no? This is the first one? Common provision first. Which one goes first? The, the pulling one. This one. Okay. Now we are... Seuraavaksi äänestämme elintarvikkeiden ja maatalouden tulevaisuudesta. Compromise 10. Kompromissi 10 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kovasti värikästä. Kompromissi. Kompromissi 13 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sata kolmekymmentäseitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 142. Äänestys päättyy. Hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 145 puolesta vastaan tyhjää tarkistaa 145. Äänestys päättyy. Kyllä se on hyväksytty. 146 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämäkin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan. Tarkistetaan 153. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tasa äänin. Kompromissi 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 162 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää. En nähnyt mitä EPP teki. Tarkistetaan 165 koneellisesti. Äänestys on alkanut. Sata kuusikymmentäviisi. Äänestys on päättynyt. On se hyväksytty. 169 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 171 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 172 puolesta. Vastaan. Tyhjää ylätty. 173 puolesta. Vastaan. Tyhjää tarkistetaan. And it's closed. Äänestys päättynyt hyväksytty. Sitten 181 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. It's really hard to tell. It's closed. Adopted. 183. Hyväksytty. 183 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 199 puolesta vastaan. mitä se Alde tekee? Oletteko puolesta?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 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 237 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 238 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 239 puolesta vastaan tyhjää. Alde jälleen, mikä on äänestyksenne puolesta, eli hyväksytty. 240 puolesta vastaan Tarkistetaan 240. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 241 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 251 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 252 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 253 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 257 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 258 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 260 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 261 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 263 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Vastus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 ja 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 ja 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hylätty. 12 ja 13. 12 ja 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14. Tarkistamme 12 ja 13. Selvä. Äänestys alkaa. And it is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan. Kaksi poliittista ryhmää ei anna minkäänlaista merkkiä. 14 puolesta vastaan. Tyhjää. ENF äänestää tyhjää. No, tarkistetaan. 14 äänestys alkaa. Äänestys closed. And it is adopted. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 18. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19 puolesta. Vastaan. Tarkistamme 19. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää.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 Kiitos edustaja Eikaut. Kompromissi yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. 41.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 vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 hyväksytty kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 64 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 66 puolesta vastaan. Tarkistamme 66. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 ei vaan kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 102. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 113 puolesta vastaan 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Koneella äänestys alkaa. Hyväksytty. Kiitoksia tästä. Ja nyt äänestys jatkuu. Yhteisten määräysten asetus. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 Mm. Kaikki äänestivät puolesta. Kuusi. Siitä ei äänestetä. Seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Loppuäänestys koneella. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Kuka äänesti tätä vastaan? We don't have anything else. Eikä muuta äänestetä. En tiedä, miten tämä uutinen teihin vaikuttaa, mutta näin äänestykset päättyvät ja myös kokous päättyy. Toivotan teille kaikille mukavaa iltapäivää ja tapamme huomenna aamulla kello yhdeksän. Silloin komission sen Andriu Kaittis on vieraanamme. Käsittelemme elintarvikelainsäädäntöä. Mielenkiintoinen aihe.